Okay, I think we had better start. Eiköhän aloitella. yeah, what number? Oh. Okay. I believe we are on agenda. Me olemme vissiin esityslistan kohdassa kahdeksan tai yhdeksän tai jotain sinne päin. Uh, you hold on a minute. Right, this is agenda item nine towards a genuine... Eli kohta yhdeksän kohti ähm, tole todellista talous- ja rahaliittoa. Eh, thank you, Chair. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, voorzitter en collega's, wij... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meillä on aikaa käydä keskustelua tarkistuksista tähän mietintöön Van Rompuyn paperin pohjalta tämä mietintö kohti todellista talous- ja rahaliittoa. Tämä on äh, mietintö. Me, pohjana on 25 artikla sopimuksessa. Tässä on kyse lainsäädäntöehdotuksesta, eli tehtävä äh, komissiolle, joka sitten äh, aloittaa lainsäädäntötyön. Varmaan muistatte huippukokouksen kesäkuun lopussa. Ja sen jälkeen oli äh, puheenjohtajakokous äh, talous- ja rahasiainvaliokunnan tehtäväksi tämän mietinnön laatiminen. Kaikki piti tehdä hyvin nopeasti, kaiken piti tapahtua pikaisesti ja tarkistusten jätön määrä Kakin oli hyvin äh, lyhyt. Ja silti saimme 839 tarkistusta äh, huolimatta näistä hyvin lyhyistä määräajoista. Ja äänestyksikin piti tehdä nopeasti. Meidän pitää ehkä hiukan vielä lykätä, mutta oikeastaan meidän pitää pitää kiinni tästä aikataulusta 15. Äh, lokakuuta ensi maanantaina haluamme jo äänestää. Miksi näin? Koska sillä viikolla pidetään syksyn Euroopan neuvoston huippukokous ja siellä päätetään Erafan Rompäyn väliaikaisesta paperista ja siksi me neuvottelemme nyt ja siihen mennessä haluamme tämän tekstin, jota voimme sitten parlamenttina tuoda myös jotain mukaan. Jos vielä lykkäämme tätä, niin sitten meitä ei varmaankaan kuulla ja tämä valiokunta ei tule tuomaan panosta keskustelun. Tässä on kuitenkin talous- ja rahaliitosta kyse, ja se on meidän valiokuntamme päätoimialue. Hyvät kollegat, tämän mietinnön rinnalla Sherpat, jotka puhemies valitsi, he ovat tehneet lyhyen kertomuksen. Ryhmien puheenjohtajat sen hyväksyneet ja sitten meidän pitäisi lopulta tukea toisiamme, ei tehdä työtä toistamme vastaan, vaan toimia, puhua yhdellä äänellä, yhdistää nämä meidän ajatuksemme. Tämän täytyy olla meidän tarkoituksemme, dynamiikan vahvistaminen. Me odotamme vielä muutamia muita asiakirjoja, esimerkiksi AFKON lausuntoa. He ovat vahvistetussa yhteistyössä tehneet yhteistyötä kanssamme sitten työllisyysasianvaliokunnan eh, kunta- ja budjettivaliokunnan lausuntoa odotamme vielä. Siellä on luonnoksia, mutta sielläkin vielä äänestetään. Sielläkin on paljon tarkistuksia. Äänestys 15. lokakuuta mietintö tunnetussa muodossaan. No niin, nyt sitten tarkistukset. 839 niitä on. Varmaan tiedätte, miten tämä toimii. Kun on näin paljon tarkistuksia, niin tämä ei ole kovinkaan helppoa pitää kiinni punaisesta langasta. Voimme äänestää niistä kaikista yksitellen ja katsoa, mitä sitten tapahtuu. Mutta sitten istuisimme täällä tuntitolkulla ja vaarana on se, että teksti ei sitten olisi välttämättä kovin looginen. Joten olen nyt sitten toiminut niin kuin siinä, mitä olen menneisyydessä oppinut. Yritän jokaista tarkistusrypästä varten muotoilla kompromissin. 75 prosenttia tästä työstä olen jo tehnyt. Toivon, että tänä iltana, vaikka en 100 prosenttista voi luvata, voin käsitellä nämä kaksi viimeistä lukua, sitten voin sen lähettää varjoesittelijöille. Huomenna meillä on kokous varjoesittelijöiden kanssa, jossa on tarkoitus katsoa miten näitä kompromissitarkistuksia voidaan työstää. Ehkä niitä täytyy vielä muuttaa, siksi me tapaammekin huomenna. Minä siis tässä yritän niputtaa tämän kompromisseiksi, muuten tästä tulee erittäin vaikea äänestys. Toivottavasti siis pian pääsemme yhteisymmärrykseen niin, että meillä on sitten selkeä kanta. Miten olen tämän tehnyt? Ensinnäkin luvut, eri kohdat ja viittaukset asioihin, joista on puhuttu meillä, joista on puhuttu jo muissa elimissä. Ne olivat kyllä mukavia tauksia tällaiseksi tausta-asiakirjaksi hyödyllisiä, mutta niitä ei pitäisi olla täällä tekstissä sisällä. Silloin tekstistä tulee hyvin raskas, siksipä hyvin paljon sieltä poistin. Sitten alustavat kommentit tilanne, taloustilanne, kriisin syyt. Tätä kuvaillaan. Sitäkin var, si, siinäkin kuvaillaan 160 tarkistuksella, jotka yritin saada kompromissitarkistukseksi. Sitten kolmas paketti, pankkiunioni. Tästähän me olemme jo useasti keskustelleet. Me kollegat, jotka muistavat vielä tämän luonnoksen, tietävät, että minä muotoilin tämän hyvin tarkkaan. Päätöksentekopuitteet ja muut, nämä ovat tärkeitä. Yksi näistä Van Rompuyn paperin neljästä pilarista on pankkiunioni, emme voi siis siitä vaieta, mutta kollegoissa kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä olen huomannut, että ei ole kovinkaan järkevää mennä yksityiskohtiin. Sitten ehdotuksissa, niin varsinkaan ehdotuksissa, jotka eivät ole vielä valmiita. Siksi en halua mennä yksityiskohtiin, enkä myöskään tällä asiakirjalla halua avata mitään neuvotteluja muiden toimielinten kanssa. Tämä on lainsäädäntöprosessi, jossa käymme läpi. Meillä on yhteispäätösoikeus, eli valta on käsissämme, emmekä me saa heikentää kantaamme tällaisella asiakirjalla, jonka esittelemme vain kaikessa ystävyydessä. En nyt siis vaikene pankkiunionista, mutta me vain sanomme tässä, että on tehty ehdotuksia. Peter Simonsin talletussuojaa ja Hökmerkin mietinnönkin haluaisin mainita. Sitten oma mietintöni yhteydestä valvontamekanismista. Tämä on lainsäädäntöpaketti, joka on ensisijainen. Siitä on ensin käsiteltävä ja sitten myöhemmin tätä voidaan vielä laajentaa. Sitten finanssipoliittinen unioni ja talousunioni. Tämä on asia, josta on vaikein tehdä kompromissia. Jokaisen täytyy sitten katsoa, että vastaako tämä hänen ajatuksiaan. Onko meillä hyvä teksti, jonka voimme lähettää neuvostolla? Inspiroiko se? Onko se eräänlainen tiekartta talous- ja rahaliiton valmistelemiseksi, tulevaisuuden valmistelemiseksi, niin sitten voimme tukeutua tähän, jos saamme tähän suuren enemmistön, mutta jos saamme vain hyvin niukan enemmistön, niin meillä on kyllä teksti käsissämme parlamenttina, mutta sillä on vähemmän painoarvoa. Meidän täytyy nyt monessa asiassa päästä yhteisymmärryksen, yritämme saada aikaan kompromisseja finanssiunionissa ja talousunionissa tämä ei tule olemaan ihan helppoa. Kaikkien täytyy antaa ja ottaa. Sitten sitten demokraattinen legitiimiys ja vastuullisuus. Tämä on seuraava luku. Tässäkin olen yhdistänyt asioita. Tässä on erityisesti tehtävä lisäyksiä. On useita erittäin mielenkiintoisia ajatuksia, jotka voidaan ottaa tähän mukaan. Ja kollegat Gualtieri varmasti tuo vielä muutamia ajatuksia. Ne tulevat AFKon mietinnöstä ja äänestyksessä tätä voidaan varmaan vielä laajentaa. Ja sitten artiklat, jotka viittaavat liitteeseen ja liitteessä on sitten kysymyksiä, jotka on esitetty komissiolle. Tämä on tämänhetkinen tilanne, hyvä puheenjohtaja, että nyt varmaan halua, että käyn läpi nämä 839 tarkistusta. Ei meillä varmaan ole aikaakaan siihen, mutta näin haluaisin työskennellä ja toimia. Ja toivon, että huomenna varjoesittelijöiden kanssa pääsemme eteenpäin ja sitten voimme yksinkertaista äänestystä, koska tavoitteemme on, että suurella enemmistöllä pystymme esittelemään tämän mietinnön neuvostolle ja sitten toivon, että se saa myös huomiota. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now for... Kiitoksia. Sitten Vuolio. Kiitoksia puheenjohtaja ja ensiksi onnittelut esittelijälle, joka vie tätä Vanron päyn paperia eteenpäin ja pankkiunionia myös erittäin tiukassa aikataulussa. Me olemme tarkasti perehtyneet näihin ensimmäisiin tai ensimmäisen osan kompromissitarkistuksiin, jotka liittyvät pankkiunioniin ja demokratiaan, ja tällä hetkellä me odotamme loppuja kärsimättöminä. Mitä tulee näihin ehdotettuihin tarkistuksiin, ne, jotka ovat hyväksyttäviä, ja sisällyttävät tiettyjä asioita, niin niissä ongelmana on lähinnä se, mitä niihin ei sisälly. Varsinkin pankkiunioni, soveltamisala, EKP, eh, integroituna valvojana, sitten talletussuoja ja selvitysrahastot ja sitten pitkän tähtäimen toimet. Näitä kohtaan on varauksia ja myös molempien rahastojen tiukka erotteleminen toisistaan. Sitten on asioita, jotka puuttuu EMSn pankkilisenssi, sitten valvojan valvonta, oikeusistuimen toimesta. Mitä tulee demokratiaan, niin tässä on hyvinkin tyydyttäviä elementtejä, erityisesti yhteisöllisen menetelmän ja e, toimielinten suhteen, mutta sielläkin on sitten puutteita e, keskeisissä tärkeissä elementeissä. De la proposition initiale du projet de rapport. Mitä tulee GSään, niin tämä kompromissi poistaa ajatuksen siitä, että Euroopan parlamentti äänestäisi asiasta ennen kevään huippukokousta. Me Sitten AGS, spesifilainsäädäntö, sitäkin me olemme vaatineet. Tästä puuttuu myös Troikan demokraattista kontrollia koskeva kohta, eikä tähän tässä ole uudestaan otettu esille komissaarin vahvistusta. Sitten budjetti, budjetista meidän prioriteettimme on se, että tähän mietintöön otettaisiin mukaan sosiaalinen sopimus. Se on tällä hetkellä ehm, pankki- ja talousunionin keskeinen elementti. Pelkkä valuutta- ja talousunioni ei riitä. Meidän, eh, taloutem, meidän tarkistuksemme numero 814 kuvastaa tätä. Ja investoinnit ovat toinen prioriteetti. Ne ovat tärkeitä kasvun virkistämiseksi ja kasvun käynnistämiseksi. Ja tähänkin me olemme tehneet useita ehdotuksia, joihin palaan sitten tarkemmin muiden varjoesittelijöiden kanssa, kun pääsemme keskustelemaan. Kiitos. Sophie. Kiitos, Sofi. Chair. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää että hän on ponnistellut lähes 850 tarkistuksen läpi hyvin nopeasti. Se on ollut herkuleen työ. Ja kuitenkin niin joitakin edellisen pohjan huomioita. Esittelijä on päättänyt ottaa pois melko olennaisia osia alkuperäisestä tekstistä, erityisesti liittyen pankkiunioniin. En tietenkään voi arvioida kompromissitarkistusten loppuvaikutusta, koska ta- talous- ja verounionista emme ole vielä saaneet tarkistuksia. Tässä ei ole sisällä mitään, mitä vastustaisi, mutta tässä on luultavasti ongelma. Kaikki voivat olla samaa mieltä tämän tekstin kanssa, koska alkuperäisestä tekstistä ja tarkistuksesta on hyvin vähän jäljellä. En tiedä, miten voimme käydä 839 tarkistusta asiallisesti, jos ensi viikolla täytyy äänestää. Kyllä tämä päätöslauselmasta käy. Mutta lihaa ei luitten yllä juuri ole. Ja tämä on strateginen päätös. Että jätetään mehukat osat kiistalaista asiat muihin mietintöihin, mutta silloin herää kysymys, mikä tämän mietinnön lisäarvo on? Minusta se on sääli. Jossakin suhteessa jotkut ehdotetut kompromissitarkistukset menevät vähemmän pitkälle kuin Euroopan parlamentti on mennyt. Ei meillä mitään isoa, isoa päänsärkyä tässä on. Minun täytyy lukea tämä vielä uudelleen, mutta Tässä on siis hyvin vähän mitään, mitä vastustaisin, mutta eipä tässä juuri ole mitään viestiä neuvostollekaan. Olisin mieluummin luonut tarkistusrypäitä ja sitten en ottanut poliittisia kantoja tässä valiokunnassa. Ymmärrän, miten tässä on ongelmia kahden muun mietinnön kanssa, mutta jos me voimme tehdä periaatepäätöksiä jostain asioista, me etenisimme vähän pitämällä. Ja ihan lopuksi. Ja emme tee tässä edes valintaa. Me puhumme yhtenäisestä pankkiunionin tarkastuselimestä. Emme edes sanoa, pitäisikö sen olla EKP vai ei. On lähes väistämätöntä, että se on ainakin lyhyellä aikavälillä EKP. Mutta muitakin vaihtoehtoja pitäisi käsitellä ja ehkä mu- muita pitkän aikavälin ratkaisu ja varmasti tulen puhumaan tästä lisää. Uh, Philippe, is it you? Yes. Filip, halusitko sinä käyttää puheenvuoron? Olepa hyvä. Als ik de twee eerste sprekers gehoord heb, denk... Kiitoksia puheenjohtaja Marian. Kiitos. Minusta tuntuu, että sinua halutaan nyt tässä hiukan töppää äkkiä ja sanoa, että luota nyt vähän enemmän itseesi ja roh- ole vähän rohkeampi. Niin minäkin tämän haluaisin muotoilla. Toki me haluamme löytää nopeasti kompromissin, jotta saamme päätelmät valmiiksi silloin, kun neuvosto kokoontuu tai siihen mennessä, kun neuvosto kokoontuu. Mutta ei meidän pitäisi myöskään antaa tässä antaa lapsen mennä ikään kuin pesuveden mukana tai, tai antaa asioiden kadota, koska muuten me olemme liian heikkoja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 on hyvä, että meillä on hyvä selvitysjärjestelmä. Sehän tarkoittaa keskinäistämistä ja samoin myös tärkeä, hyvä talletustakujärjestelmä. Eli onko meillä nyt sitten kunnianhimoinen tavoite tässä? Meidän täytyy nyt puhua lähinnä seuraavista askeleista, mitä tulee valvontaan, jotta me, me emme tinkisi tästä kunnianhimosta. Eli meidän täytyy nyt yrittää ö, säästää energiaa Toiseksi limin kommentit GSstä. Le rapport des dix ministres des Affaires étrangères mené par... Vuotuisesta kasvuselvityksestä, varsinkin GS koskien komission ehdotus on paljon kiinnostavampi tai, tai parempi tai anteeksi, neuvoston ehdotus on kunnianhimoisempi kuin meidän, eikä minun mielestäni parlamentti voi jäädä heitä huonommaksi. Mitä tulee talousunioniin, niin sinun orientaatiosi on hyvä, mutta meidän mielestämme nyt olisi hyvä hetki tehdä monia seikkoja, joita me olemme jo pitkään aikaan halunneet. Olisi hyvä että talouskasvu- ja vakaussopimuksen sitova osuus vahvistuisi ja kaikki se, mitä tehdään kansallisten ohjelmien valvonnassa, artiklat 121 ja 136, niin sielläkin olisi tärkeää antaa Euroopan parlamentille tärkeämpi rooli ja voitaisiin myös puhua, kuten Silvi tekee omassa mietinnössään, me voimme tehdä keskinäistämisen suhteen enemmän. Ja sitten tämä työpaikkojen takuujärjestelmä ja nuorten asema vaikeuksissa olevissa maissa, mutta ehkä tärkein huomautukseni sisällöllisesti ajatellen on kuitenkin se, että Westervelen ryhmä ei ajattele sitä, että tästä tulee pysyvä osa sopimusta. Tämä ehkä päde Van Rompuyhin, mutta Westerveleen kyllä. Ja tämä näkytään täällä. Täällä nähdään, että pankkituki ei todella ratkaise euroalueen ja yhtenäismarkkinoiden syviä sisällöllisiä ongelmia. Tämä on se ydinasia ja meidän täytyy olla rohkeita, jotta me ajattelemme jossain vaiheessa yli nykyisen, nykyisten sopimusten antamien puitteiden. Että jos me haluamme eh, tehdä jossain vaiheessa meidän täytyy kuitenkin avata nämä sopimukset jossain vaiheessa ja esitellä tämä idea eh, kansalaisille ja jos me haluamme, että meitä ymmärretään, eikä tästä tule vain tällainen ö, hymisevä mietintö, niin meidän täytyy ehkä olla hiukan rohkeampia, mutta ö, työskentelemme rakentavassa hengessä. Ja Marian, sinä tiedät, että mielellään olemme osa enemmistöä, joten teemme tässä työtä Lim. Hienoa kuulla ranskalaisen suusta Van Rompuyn täydellinen ääntämys. Kiitos. Okay, <laughs> right. <laughs> Ivo. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä keskustelu siitä, miten pärjää yli 800 tarkistuksen kanssa. Minun kannalta tämä on ihan myönteistä, rouva että Tämä on tietysti hankalaa hänen täytyy pärjätä sen kanssa ihan asiallisesti. Olen aivan varma tähän avoimesti ja korrektisti sen tekee. Minä kuten lähes kaikki, minä olen tehnyt tukon tarkistuksia. Ja kun yli 800 tarkistuksesta puhutaan, niin se kertoo vain sitä, kuinka kuuma peruna pankkiunioni on. Ja kuinka paljon täytyy lisätä tämän tekstiin. Neljä viisi huomiota nyt. Yritän priorisoida nämä omasta näkökulmastani. Ensimmäinen tarkistusrypäs. rypäs, Mielestäni tärkein sellainen – on koko prosessin demokraattinen vastuullisuus. Jos muistelen keskustelua täällä pari päivää, pari viikkoa sitten, ei sitä ajattelisi, että tämä on mitenkään kiistanalaista, koska kaikki julistivat, miten tärkeätä prosessin demokraattinen legitiimiys on. Meistä se on avainperiaate. Ja vakaasti uskon, että löydämme asianmukaisen muotoilun, joka tyydyttää, jos ei kaikkien, niin kuitenkin ylivoimasta enemmistöä. Toinen ryväs koskee läheisyysperiaatteen kunnioittamista ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista. En tiedä, kuinka helppoa kompromissin löytäminen tällä alueella on. Mutta toimiva pankkiunioni ainakin osassa Eurooppaa joutuu kunnettamaan näitä periaatteita. Katsotaan loppuäänestyksessä. Kolmas kokonaisuus. Eh, eh, ihan uskalla sanoa, mutta uskoisin, että tulee jäämään vähemmistöön. Tämä liittyy jäsenvaltioiden oikeuteen eh, valvoa rahapolitiikkaansa. Mitä minä tarkoitan? Me puhumme täällä pari viikkoa sitten ehdotuksen arkkitehtuurista. Mainitsin esimerkin kotimaastani Tsekistä tämä Tsekin kruunun raho, rahoitusalueelle, jossa Tsekin keskuspankin täytyy vakauttaa rahajärjestelmä Tsekin perustuslain mukaisesti. Kysymys sitä, kenellä on viimeinen sana. rahapolitiikasta sillä alueella, jossa ei ole euro käytössä. Ja lopuksi painottaisin tätä fiskaaliunionia. Me kannatamme tätä ehdotettua e- Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson muotoilua. Mutta kansallisten budjettien ratkaisemaan päätösvallan pitäisi pysyä mahdollisimman pitkälle kansallisten parlamenttien käsissä kussakin parlamentissa, kussakin jäsenvaltiossa. Joka vuosi budjettilaki on tärkein lainsäädäntö ehdotus, että sen pitäisi pysyä kansallisten parlamenttien päätösvallassa. jotka ovat lähempänä kuin Euroopan parlamentti. tässä neljä viisi kommenttia, niin varma, että me pyrimme lähentämään ehdotuksiamme ja arvostaa Rova Tysonin työtä, joka on monimutkaista vaikeaa kovaa työtä. Are there any more shadow... Onko muita, Onko muita varjoesittelijöitä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ei vihreitä, ei EFDtä. Siinä tapauksessa menen eteenpäin. Eli sitten AFKO. Roberto, ole hyvä. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. tänä aamuna AFKO-valiokunta äänesti lausunnosta, Joten meillä on teksti. Tein tällaisen käsin tehdyn konsolidoidun version, jonka voi lähettää kaikille, joka on kiinnostunut äh, kun odotamme vielä tämän aamuista äänestettyä konsolidoitua tekstiä voin kertoa muutaman asian, jotka voivat olla kiinnostavia teidän keskustelujenne kannalta. Muutamia tärkeitä tuloksia tämän päivästä äänestyksestä, joka kuitenkin noin yleisesti vahvistaa eh, tätä mietintöä. Nämä eh, kysymykset, jotka liittyivät eh, olemassa oleviin sopimuksiin, sopimuksen uudistuksiin, haluaisin vastata kollega Lambertsin huoleen tämä kysymys on ainoastaan AFKon toimivaltuuksissa ja sitä asiaa käsitetään täällä AFKon lausunnossa tämä 50 säännön mukainen kysymys. Siksi kollega Taisen ei tätä syventänyt enempää tätä aihetta ja tämän äänestyksen tulos on tulos, joka mielestäni tasapainoisesti käsittelee tätä kysymystä. Vahvistetaan, että pitää toimia saman tien kaikkien laisten toimenpiteiden kaittaa olemassa olevissa sopimuksissa, mutta tämä ei kuitenkaan sulle pois sitä, että tämän talous- ja rahaliiton täydentäminen vaatii sopimusten uudistusta ja parlamentti aikoo käyttää aloiteoikeuttaan tässä. Tietenkään aloiteoikeutta ei voida tehdä tällaisen lainsäädäntöaloitemietinnön kautta, vaan tarpeellisten oikeiden välineiden kautta. Toimenpiteet olemassa oleviin sopimuksiin ovat tarpeen, jotta voidaan luoda poliittiset olosuhteet ja yhteisymmärrys sopimusten muutoksille, joiden on mentävä läpi yksimielisesti ja ilman tällaista kurssin muutosta taloushallinnossa. Sille olisi hyvin vaikea saada poliittinen hyväksyntä ja kansan hyväksyntä. Siksipä tämä kaksivaiheinen lähestymistapa on kollega Taisenin mietinnön kanssa täysin samoilla linjoilla. Ja täällä Afkon lausunnossa on useita kappaleita, jotka täydentävät mietintöä. Sitten näistä muista kysymyksistä. Muutamia hyödyllisiä myönteisiä asioita nousi esiin liittyen demokraattiseen valvontaan, Euroopan parlamentin rooliin, finanssiunionissa, talousunionissa ja yleisesti ottaen suhteessa muihin toimielimiin, erityisesti sekä ex ante koordinoinnin parissa vuosituinen kasvuselvitys, talouden laajat suuntaviivat sekä, erilais, sekä delegoidut säädökset 36 artiklan mukaisesti, mitä tulee finanssiunioniin, joten AFKO työllään osoittaa, että on mahdollista jo nykyisten sopimusten puitteissa vahvistaa voimakkaasti parlamentin roolia talous- ja rahaliiton hallinnointiprosessissa ja tämähän on tämänhetkisten puitteiden yksi suurimmista puutteista. Myöskin parlamentin sherpat ovat voimakkaasti nostaneet tämän asian esille äh, tässä monenkeskisessä konsultointikokouksessa, joka järjestettiin viime viikolla, äh, joka pohjautui neljän Sherpan äh, luonnokseen. Ja nyt Sherpan kanta, Serpan kannat saavat vahvistusta Afkon äänestyksestä. Kiitoksia. Okay, I have two more speakers on the list. Kaksi puhujaa vielä, Lisa Ferreira ja sitten Wolf Klens. Onko muita, jotka haluavat vielä käyttää puheenvuoron? Burkhardt, Haller, Vielä? Lisa, ole hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi, kuten muutkin puhujat, onnittelisin Mariannia. Tämä on monimutkainen, laaja kysymys, joka on tullut nopeasti eteen. Kannatan myös sitä, mitä Lim sanoi ryhmäni kantana. Joten lisäsin vain kolme neljä asiaa tähän. Ensinnäkin tänä aamuna teollisuusvaliokunta hyväksyi myös lausuntonsa Afkon lisäksi. Minulla ei ole mitään mandaattia puhua teollisuusvaliokunnan puolesta. on kuitenkin, että on tärkeää tarkastella muiden valiokuntien lausuntoja strategian suhteen. Uskon vakaasti, että meidän täytyy omaksua selkeä kanta, joka kohottaa parlamentin profiilin korkealle. Tämä liittyy siihen, minkälaista unionia me haluaisimme keskipitkällä aikavälillä. Tämä no, on samanlainen strategia, mihin Marian pyrkii. Mutta hän on hieman varovaisempi ja konsensushenkisempi, jos oikein ymmärrän. Siksi otan asian esille. Parlamentin viime vuosina hyväksyvät kannat täytyy nyt niputtaa, että meillä on selkeä rakentava panoksemme EUn rakentamiseen keskipitkällä aikavälillä. Meillä on useampia mietintöjä tässä. En luetella kaikkia. Muistan Bervange Peresin kriisin hallintamietinnä. Sitten meillä on ollut pankit ja kriisi. Ja myös rahoitusmarkkinaverosta. Budjetti kannasta ja myös äh, valtiovelasta on ollut paljon tekstiä. En minä sano, että meillä pitäisi olla minkäänlainen korille toisistaan riippumattomia kantoja, mutta tässä on pohjaa parlamentin kannalle. Meidän täytyy laatia skenaarioita, jotka tavalla, joka vastaa meidän kunnianhimoamme. Me emme voi olla vähemmän kunnianhimoisia kuin neuvosta. Muuten emme parlamentin puheenjohtajasta saa sopua. Eli meidän täytyy yhdistää nykys, nykyiset lainsäädännölliset tekstit pitkän aikavälin vision, joka tekee unionista johdonmukaisemmin. Ja sitten tulemme alueeseen, jossa nykysopimukset rajoittavat toimintaa. Minusta ei pidä avata Pandoran laatikkoa ja puhua uudesta sopimuksesta, mutta meidän täytyy hahmotella näkyämme. Eikä pidä ajatella, että tulevaisuudessa täytyy vain täyttää aukkoja, sellaisia aukkoja, joita nykysopimukset jättävät. Meidän täytyy puhua visiostamme, joten Marian, kannustan sinua kunnianhimoisuuteen. Tätä me olemme usein vaatineet kesken pitkän aikavälin visiota Euroopasta. Eli lopuksi päätetään, että me tarvitsemme viidennen pilarin sosiaaliset vähemmäisoikeudet ja kansallisten oikeuksien kunnioittamisen. No, tämä on aina unionin perusteksteissä. Mutta tämä ei aina muutu lainsäädäntöehdotuksiksi. No perusviestini on, että olkaamme kunnianhimoisia, johdonmukaisia, hyödyntäkäämme tekemäämme työtä. Saamme kunnianhimoisen, joka ei ole neutraali tai jotain roskakoria. Kiitoksia kollegamme Marianne Tyson on ottanut vaikean tehtävän suorittaakseen, nimittäin sen, mikä olisi nyt sitten huomisen Euroopan tämänhetkinen luonnos. Ja tämä olisi ihan tarpeeksi vaikeaa teo sinänsä, mutta sitä vaikeuttaa entisestään se, että osia tästä, näistä politiikan alueista, joita tässä käsitellään, on käsitelty jo toisissa lainsäädännöllisissä mietinnöissä, ei pelkästään aloitemietinnöissä. Ja vieläkin vaikeampana tämä sen tässä, tämän, tästä tekee se, että aikataulupaine on kova. Minä en tunne näitä kompromissiehdotuksia, minä en ole vielä nähnyt niitä. Joillakin kollegoilla ne tuntuvat jo olevan, mutta jos Mariannen pitäisi perustavanlaatuisesti ikään kuin hiukan rajoittaa tätä mietintöä ja keskittyä niihin aihealueisiin, joilla meillä ei ole muita lainsäädäntöaloitteita, niin minusta se olisi järkevä lähestymistapa. Miksi meidän pitäisi, kuten Gunnar Högmark sanoi kriisinhallinnasta, nyt tässä oma mietinnössä lähteä näihin samoihin alueisiin uudestaan ottamaan kantaa. Tärkeää minusta on se, että siellä missä vielä ei lainsäädäntöaloitteita ole, niin siellä sitten tulla, tuoda esiin painokkaita, painavia ehdotuksia, jotka neuvoston olisi pakko ottaa huomioon ja joita se ei voisi noin vain pyyhkäistä tai joille se ei voisi kohottaa olkiaan. Se, mitä neuvosto nyt tulevina kuukausina tulee tekemään meidän suostumuksellamme tai ilman, erityisesti nyt tämä yhtenäinen valvontamekanismi on keskeinen, niin näistä asioista tulee sitten määräämään pitkäksi aikaa euroalueen ja EUn kohtaloita. Vaikka me sitten kahden kolmen vuoden päästä ehkä voisimmekin onnistua luomaan uuden valmistelukunnan ja sitten vielä perustavanlaatuisesti muokkaamaan Euroopan peruspilareita ja peruslähtökohtia lähtökohtia. Ja siksi on tärkeää, että me nyt parlamentina saamme äänemme kuulumiin ja varmistamme, että kaikki se, mitä nyt pohditaan, politisoidaan siinä muodossa, että saadaan haitat torjuttua. Ja mahdolliset haitat mielestäni voivat, voidaan torjua siten, että euron euron eh, toimintaa eh, parannetaan, mutta myös vältetään se, että Euroopassa syttyy tällainen jakolinja. Ja tiedän, että monet juristit sanovat, että tässä ei muita vaihtoehtoja ole. Me voimme ottaa uuteen mekanismiin vain jäseniä, jos niillä on jo euro. Ja vapaaehtoisesti, jos he tulevat mukaan, niin sitten niillä ei voi olla samoja oikeuksia. Minä en ole juristi, olen pahoillani, mutta te kaikki tiedätte, jos kysytte juristilta, kahdelta juristilta ö, mielipidettä jostain asiasta, niin saatte kolme vastausta. Eli haluaisin tässä nyt sitten kertoa mitä olen kuullut yhdeltä virkamieheltä Saksan valtiovarainministeriöstä. Hän sanoi, että juristit ovat sitä mieltä, että kyllä opt-in valtioita voi mukaan tähän mekanismiin ottaa ja antaa niille samat oikeudet kuin euroalueen jäsenillekin. Ja jos tämä asia tosiaan on näin, niin meidän täytyy ehdottomasti käyttää tämä mahdollisuus hyväksemme, estääksemme tämän jakolinjan ja meidän täytyy varmistaa se, että ainakin kaikki sellaiset, jotka ovat ikään kuin ottaneet velvoittuukseen jossain vaiheessa tulla mukaan euroon, ja ajattelen tässä erityisesti Ruotsia, tulisivat tähän mukaan ja, ja samoilla oikeuksilla tosiaankin. Tämä on ensimmäinen tärkeä asia, ja toinen on se, että meidän täytyy varmistua siitä, että löydämme ratkaisun, jonka pystymme välittämään myös kansalaisille. Mehän helposti täällä aina rakennamme uusia konsepteja, ehdotuksia ja sääntelyä ja unohdamme sitten täysin, että kaikki tämä täytyy myös välittää ja viestittää kansalaisille. Muuten euroskepsis sen kuin kasvaa. Ja tämä on taas yksi tällainen tapaus, jos kansalainen on sitä mieltä, ettei hänen maansa tai ei ole tarpeeksi, ei ole tarpe, hänen maataan ei ole tarpeeksi huomioitu tai toisiaisuusperiaatetta ei ole tarpeeksi huomioitu, niin sitten hän ei ole mukana näissä jutuissa. Asiahan on niin, että EKP, joka tätä valvontatoimea tulee hoitamaan, voi olla vastuullinen vain pankkisektorista. Kaikki muu pitää olla ulkopuolella. Minä muistan kaksi vuotta sitten käytyä, käymäämme keskustelua tästä valvonnasta täällä parlamentissa, niin silloin sanottiin, sanoimme, että me olemme sitä mieltä, että rahoitus, että eivät ainoastaan pankit ole vahvasti keskenään sisäisesti kytköksissä, vaan myös pankit ja vakuutusyhtiöt ja monenlaiset muut sijoitusyhtiöt ja niin edespäin. Ja siksi herää kyllä kysymys, eikö meidän pitäisi edelleenkin varmistua siitä, että tämä yhtenäinen valvontaviranomainen järjestettäisiin, järjestettäisiin sellaisella tavalla, että se voisi jonakin päivänä myös hoitaa näitä muita rahoitussektorin osapuolia, kun nämä kasvavat yhteen nämä pankit ja muut ö, muut toimijat, niin sitten uusia riskejä taas syntyy, vaikka valvonta olisikin olemassa. Minä tukisin siis Mariannea siinä, että hän keskittyisi niihin osa-alueisiin, joissa meillä on vielä annettavana jokin panos, eikä meidän pitäisi ollenkaan pelätä sitä, että tuomme esiin kunnianhimoisia ja vaativia ehdotuksia, jotka todella vaativat jotain, mutta sellaisiin asioihin meidän ei kannattaisi käyttää aikaamme, joita on jo muissa lainsäädäntöehdotuksissa muotoiltu. Kiitos. Um, Sylvie. Silvi. Euh, Ihan lyhyesti Marian, paljon on jo tullut sanottua. Kaksi petäkommenttia. Kyllä, jaan huolen siitä, että pitää olla mahdollisimman kunnianhimoinen. Ehkä täytyy tehdä valintoja valita prioriteetteja sen sijaan, että haluaisi kattaa kaiken. Ja pitäytyy asiassa, jossa vähemmän sanottavaa. Yksi asia tuli mieleen, jota en tarkistuksissa otan mukaan, valitti viime muutoksi. Tämä kysymys siitä, mitä voi tehdä muuttamattomalla sopimuksella ja sopimusmuutoksilla, niin täytyy ajatella, että ennen sopimusmuutoksia mietitään ratifiointia rauhallisesti yhtä tai, sitä tai tuota maata miettimättä. Täytyy miettiä ratifiointitavat, joka antaa jokaiselle maan sitä itseään demokraattisesti, kyllä tai ei. Ja, mutta näillä evästauksilla on ollut tuhansia vaikutuksia ilman, että ihmiset, jotka ei äänestävät näin välttämättä halusivat, ja ilman, että se muuta mitään. Jos ajatellaan tupla enemmistön äh, roolia jossakin teksteissä, tästä ennen sopimusmuutosta voi tapahtua asioita, jotka helpottaisivat asioita. Ja kansanäänestys ehkä valmi on tulossa Isossa Britanniassa, mutta pitäisi ajatella ratifiointitapaa, joka maasta niille, jotka eivät halua jatkaa, olla jatkamatta, ja ne, jotka haluavat jatkaa, voivat jatkaa demokraattisesti. Burkhard. Ja herzlichen Dank. Äh, sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset Mariannelle. Hän on tehnyt todella kovasti työtä ja eh, esittänyt meille erittäin kattavan mietintöluonnoksen. Minun mielestäni tämä asiakirja ja myös ajatus pankkiunionista ovat hyviä asioita. Kuitenkin uskon myös, että talous- ja rahaliiton edelleen kehittäminen voi olla mahdollista ainoastaan, jos sen pohja on terve. Ja niin kauan kuin minun nähdäkseni tärkeät lainsäädäntöasiakirjat, kuten talletusten suoja, rahoituslaitosten selvitys ja pääomavaatimukset eivät ole vielä menneet läpi, niin silloin tätä pohjaa ei ole. Nämä asiakirjat on ensin saatettava päätöksen, ennen kuin voimme todella keskustella todellisesta talous- ja rahaliitosta. Meidän täytyy ensin luoda perusteet ennen kuin rakennamme katon. Mitä tämä sitten tarkoittaa yksityiskohtaisesti? Silvia puhui äsken ratifiointiprosessista. nämä useasti mainitut perussopimusten uudistukset eivät ole kovinkaan realistisia, koska monissa valtioissa täytyisi ratifioida nämä sopimukset, joissa tällä hetkellä ei ole minkäänlaista tahtoa siihen. Minä haluaisin korostaa sitä, mitä Wolf Klint sanoi, miten kohdella euroalueen ulkopuolisia valtioita. Minäkin näen vaarana sen, että unioni saattaa jakautua. Meidän täytyy hyvin, hyvin varovaisesti toimia tässä, muuten saattaisimme päätyä väärään suuntaan. Vielä eräs yksityiskohta, joka on minulle erittäin tärkeä, nimittäin eh, yhteinen talletusten suojarahasto. Minun mielestäni tämä ei eh, sovi yhteen sen äänestystuloksen kanssa, joka eh, saimme täysistunnossa tämän vuoden helmikuussa. Meillähän on jo olemassa käynnissä oleva prosessi ja olen esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa vielä samaa mieltä siitä, että tämä prosessi olisi ensin talletuksen suojan osalta saatettava päätökseen. Tämä sama asia koskee yhteistä selvitysrahastoa. Äh, tässäkin äh, olisi kyse kuitenkin yhteisestä vastuusta, joka saattaisi luoda moraalikatoa. Teknisesti tämä aikataulu on erittäin kunnianhimoinen ja pohdin, että voimmeko pitää kiinni äänestys ensi viikolla. Toivon kuitenkin kaikkea hyvää esittelijällemme ja katsotaan mitä ensi päivinä tapahtuu, millaisia kompromisseja näin, nehän ole, ovat mahdollisesti jo aika pitkällä. Ole. Ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Well, I... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Luotan esittelijään. Onnistua tekemään kompromissitarkistuksia. Aikaisemminkin varmasti onnistut nyt. Minulla on pari kommenttia. Ensinnäkin demokratia ja vastuuvelvollisuus. Se on olennaista. kaikki se kirjat, jotka viimeisen puolentoista kahden vuoden ajan on laadittu demokratia. Se on siinä parilla rivillä mukana. Se on kuitenkin niin olennaista, että meidän työmme legitimiteetin ja muiden työn legitimiteetin kannalta. Sitä pitää syventää ja lisätä. Muuten ongelmat kasvavat entisestään. Sitten jotain, jota useimmat kollegat ovat sanoneet. Tiedät, että minä haluan maani liittyvän euroalueeseen. Olen tällä hetkellä vähemmistössä. Asia ei tee paremmaksi se. Euroopan halkeaminen olisi katastrofi. En usko, että me ymmärrämmekään sen seurauksia. Sen lisäksi, että meidän pitää sanoa, että ovet ovat avaimet, meidän täytyy kuunnella. Meidän täytyy tehdä ehdotuksia, että euroalueen ulkopuoliset maat voivat hyväksyä. Milloin tämä sisältää Iso-Britannian jotkut Lontoon kommentit saattavat ärsyttää tai suututtaakaan. Mutta olisi katastrofi, jos jotkut maat jäisivät pois. Alkaa antaa kahdelle mahdollisuutta. Me voimme, meidän on paras lähteä, kun Mannermaalla tapahtuu, mitä tapahtuu. Se oli katastrofi, ei ainoastaan Iso-Britannialle, kuten rouva puheenjohtaja totesi, vaan kaikille meille. Silvi, ole no heille mukavaa. Ja Silvi lisää sieltä, että kyllä minä olen. Olen mukava. Kyllä he voivat huutaa. Niin minun mammani sanoi, jos joku huutaa sinulle, älä huuda takaisin. Näin se on. Niin Raamattu sanoo sillä hyvä sinne. Alviivaan että en ole ottanut osaa keskusteluun tässä asiassa aikaisemmin. Olen turvallisin kanssa joitakin tarkistuksia tehnyt, mutta tämä on olennaista. Tämä on se keskustelu, jota me käymme maassa, niin anta, olkaa antako meille mahdollisuutta sanoa. Eivät he halua meitä mukaan Eurooppaan. Me pärjäämme itseksemme. Tämä jollekin muullekin maille. Toivottavasti te kaikki olette mukavia ja katto korkealla ja ovet lavealla. Apart from the rapporteur, is there anybody else? Onko vielä äh, esittelijän lisäksi joku muu, joka haluaa puhua? Gunnar, olepa hyvä. I would uh, like... Minä haluaisin antaa täyden tukeni ystävälleni Ulle Schmidtille. Hän on joskus pettynyt, etten sitä tee, mutta tänään haluaisin sitä korostaa. No niin, vakavasti ottaen, jos puhumme eurooppalaista valvonnasta, niin kukaan ei voi vastustaa parempaa valvontaa. Ja tämä on mielestäni tärkeä argumentti, jotta varmistetaan, ettei valvonta huonone. Ja hajautuminen, sirpaloituminen heikentää eurooppalaista taloutta. Meillä on rahoitusmarkkinat, meillä on yhtenäismarkkinat, mutta tämä myös heikentää eurooppalaista valvontaa. Meillä ei voi olla kahta erilaista valvontajärjestelmää. Meidän täytyy katsoa, että teemme tärkeimmät asiat ensin, että meillä on yhteisen sääntökirja ensin käytössä ja sitten kehitellään miten asioita hoidetaan Euroopan unionissa. Minä olen aina hiukan huolestunut siitä, kun kehitetään uusia unioneja unionin sisälle, finanssiunioni, talousunioni, ää, kauppaunionikin voisi olla, se olisi sisämarkkinat. mutta hyvä puheenjohtaja, minä olisin radikaalimpikin. Miksemme investoi siihen, mitä minä kutsuisin Euroopan unioniksi? Se on poliittinen, se on taloudellinen, se on finanssiunioni, se on markkinat ja kauppaunionikin se on, kun me käymme kerran kauppaa toistemme kanssa. Ja meidän täytyy olla vakavissamme tässä, mutta elämme aikoja, joissa meidän on pidettävä unioni yhdessä ja sirpaloituminen on pahinta, mitä voi tapahtua. Meidän täytyy tukea kaikkea, mitä voimme tehdä paremmin tässä unionissa, mutta meidän on pidettävä se yhdessä. Ja joskus me kaikki teki, meidän kaikkien tulisi ottaa tämä vakavasti, että huolehdimme koko Euroopan unionista. Sitä en kuule kovinkaan usein koska kuulen hyvin paljon ehdotuksia, jotka eh, luovat enemmänkin jakolinjoja kuin yhtenäisyyttä. Ja haluaisin, että me kaikki täällä emme puhuisi eh, pohjoisesta, etelästä, idästä, lännestä, sisään, ulos, eh, kuulette, millaista kieltä täällä käytämme. me kannata Euroopan unionia? Se kuulostaa radikaalilta näinä päivinä, mutta se on se asia, jonka puolesta meidän pitäisi työstä. Ja Ulle Schmidt on myös aivan samaa mieltä kanssani. I think Mario was... Uh, Kiitoksia oikein paljon. Mariokin varmasti tänä aamuna kannatti Euroopan unionia. Marian, ole hyvä. voorzitter. Voorzitter, eh, een paar zaken zijn me op... Kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama asia tuli, mm, kiinnitty huomioni. Täällä pari kertaa viitattiin sopimusten muuttamiseen, että keski pitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä meidän pitäisi, meidän pitäisi siis ajatella eh, yli tämän hetkisten sopimusten. Mutta haluaisin vielä huomauttaa kollegoille heti aluksi, että tämä on kuitenkin oma-aloitemietintö. mietintö joka on 252 artiklan mukainen. Olenko minä nyt sitten liian kiltti tyttö, kun en uskalla ajatella tämän pidemmälle? Se on oikeus. Ei, ei, se on oikeus, jonka me olemme tapelleet itsellemme. Se, että meidän pitää saada komissio tekemään lainsäädäntöehdotuksia. Me olemme kahdessa askeleessa saaneet tämän sopimuksen muutoksen aikaan, emmekä ole edes käyttäneet tätä instrumenttia kovinkaan usein, mutta meidän tulisi sitä kuitenkin käyttää. Ja jos me otamme itsemme ja haluamme esiintyä vakavasti otettavana partnerina, niin siksi meidän täytyy näitä, näihin sääntöihin nojautua. Siksi minä en ollenkaan tuonut esille pitemmän tulevaisuuden ajatuksia. Minusta ne eivät ollenkaan sovi tämän toimiksiannon raameihin. Se oli ensimmäinen huomautukseni. Toiseksi, jos halutaan ajatella vielä pidemmälle tulevaisuuteen, ratifiointiin ja sopimusten muuttamiseen, niin sitten meidän täytyisi antaa tämä kuitenkin kansallisten parlamenttien tehtäväksi eh, kunnioittaa niitä ja eh, jättää se niille. Ja minua välillä hieman minuakin kutkuttaisi tehdä sitä sun tätä ja panna tähän yhtä ja toista ja toivoa jotain sopimusmuutoksia muutoksia sopimuksiin, mutta vaikka kuinka kutkuttaisi, niin se on ihan mahdotonta ottaa mukaan tähän mietintöön. Silloin me puhumme kaukaisesta tulevaisuudesta, emmekä tee konkreettisia ehdotuksia Euroopan komissiolle. Aivan tietoisesti minä valitsin toisen tien. Minä katson, mitä tarkistuksissa lukee, mutta ei siellä nyt niin hirveän paljon edes ole asioita, jotka vaatisivat sopimusten muuttamista. Kunnianhimoa täällä perään kuulutettiin. Minä sanoinkin jo, että yritän muotoilla kompromisseja siten, että siinä on yhtenä blokkina monta tarkistusta. Ja jos te olette sitä mieltä, että se ei ole sisällisesti tarpeeksi raflaavaa, niin sitten voitte sanoa, että olemme yhtä mieltä sillä ehdolla, että tähän saadaan vielä jotain lisää. Toivottavasti ette kuitenkaan halua ihan valtavasti lisää näitä asioita, koska joku tiehän meidän täytyy tässä löytää, jota pitkin pääsemme kulkemaan. Mutta jos löydät jotain oleellista, niin katsotaan, mihin saadaan niitä vielä mahtumaan niitä asioita rouva puheenjohtaja. Täällä sanotaan, että rouva Tyson pyrkii konsensukseen. Se ei ehkä ole poliittisesti kovin seksikästä, mutta minä yritän nyt tässä pyrkiä enemmistöön. Joskus me olemme hyvinkin yhtä mieltä, joskus olemme hyvinkin jakautuneita, joskus täysin jakautuneita, mutta jos me nyt teemme tällaisen oma-aloite mietinnön, joka nojautuu siis 252 225 artiklaa, niin sitten me tarvitsemme enemmistön, emmekä pelkästään yksinkertaista enemmistöä, vaan absoluuttisen enemmistön, ehdottoman enemmistön. Ja juuri sen takia minä pyrin siihen. Minä yritän pitää koko ajan mielessä sen, että tämä enemmistö on tarpeen. Ja siksi minä yritän tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka ovat hyviä ja tukevat talous- ja valuuttaunionia, ja joilla, joilla on mahdollisuus kuitenkin saada laaja tuki taakseen, eikä vain sattumanvarainen tuki, vaan jotain me voimme yhdessä kantaa. Ja tämän halusin eri, haluaisin erittäin vahvasti tuoda esille ja tämän pitäisi olla meidän viestimme Eurooppa-neuvostolle. Sitten vielä asia, jonka monet mainitsivat, demokraattinen legitimiteetti. Ja eh, olemme monta kertaa jo viitanneetkin tähän ja odotan innolla kollega Galtierin mietintöä tähän liittyen ja sen jälkeen kun se on tullut Afkosta ulos, niin katsomme miten saamme nämä sovitetuksi yhteen. Toivon, että voimme jatkaa työtämme yhdessä jotain. Tämä tarkistuspaketti on aivan valtava ja silloinhan yleensä kompromissitarkistuksilla mennään eteenpäin ja niistä pitää keskustella. Tämä ei ole mikään ota tai jätä tilanne, vaan näistä sitten tullaan puhumaan ja toivottavasti päästään eteenpäin. No niin, rouva puheenjohtaja, en nyt kuitenkaan toivo, että jokainen kollega nyt sitten tuo kaikkein pitkälle menevimmät ja laajakantoisimmat ideat tähän mukaan. Se ei tule onnistumaan, mutta jos haluatte lisätä tähän jotakin, niin kyllä se passaa. Ja yksi asia vielä hyvin moni asia onkin jo mukana. Jossain mielessä tämä on myös melko rajoitettua. Minä en voi tehdä täysin uutta ehdotusta. Minä olen tehnyt ehdotukseni 840 tarkistusta ja nyt tästä, e-, tästä tältä pohjalta meidän täytyy työskennellä eteenpäin. Odotan innolla yhteistyötä varjoesittelyiden kautta ja toivottavasti tulee oikein vahva teksti. Kiitoksia. Thank you very much. Um, the... Kiitoksia. Tämänhetkinen aikataulu on sellainen, että äänestys pidetään 15.10. täysistunnossa. 15.11. anteeksi, marraskuun täysistunnossa. Nyt meillä on noin 10 minuuttia aikaa ennen äänestyksiä koska äänestykset on laskettu alkaviksi 16.30 ja odottelemme vielä sitten tänne kaikkia äänestämään. Nyt pidämme teknisen paussin.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 Right, thank you very much. Um, Annie Podimata has asked... Kiitoksia. Podimata on halunnut lyhyen, pyytänyt lyhyttä puheenvuoroa, joten annanpa sen hänelle. Missä sinä oletkaan? Siellähän sinä olet. Sinä olit yleensä tuolla toisella puolella, en nähnyt sinua. Ole hyvä. Very much, uh, Sharon. Paljon kiitoksia, Sharon. Vähän hyviä uutisia. Ja sitten tiedä, näyttää sille, että meillä on kasassa 11 jäsenvaltiota, jotka kannattavat vahvistettua yhteistyötä rahoitusmarkkinaveron käytönotoksi. Mielestäni tämä on jopa historiallinen päätös, joka oikeuttaa parlamentin ponnistelut. Kiitos. Okay, thank you very much. Uh, we're now... Kiitoksia. Nyt sitten rupeamme äänestämään yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista ensimmäiseksi. Marian, sinä olet ollut hyperaktiivinen. Tämä on jo sinun kolmas mietintösi. Kaikki, mitä tulee niin on varustettu sinun nimelläsi. Olemmeko valmiita? Tarkistammeko ensin, ovatko kaikki kortit paikalla. Jos Ovatko kortit paikalla? Puuttuuko joltain kortti? Kädet ylös. Else without. Onko kaikki kunnossa? 33 korttia ja vain 26 ihmistä on painanut nappia. Haluatteko tarkistaa, toimivatko napit? Täällä on nyt yksi liikaa S, et D-stä. Come on. Yleensä vika on kyllä teidän puolella. One, one, one S and D has to un... Yhden S ja D täytyy, SDn täytyy ottaa kortti pois. Minä näen tämän täältä koneesta, ei minun tarvitse tätä manuaalisesti laskea. No niin. Testiäänestys päättyy ja lähdetään äänestämään. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 tässä on esittelijän suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaha tarkistus, koko tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 14 puolesta anteeksi. Ah, 14 raukeaa, anteeksi. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 on vedetty pois.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise A. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Mitä? Minulla ei ole tässä kaksoisveetä. Onko tämä siis vedetty pois? No sitten 21 onkin vedetty pois. Seuraavaksi 22. Tässä on ensiksi suullinen tarkistus. Äänestämme siitä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25, jossa on suullinen tarkistus. Äänestämme ensin siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten koko tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ja 27 on vedetty pois. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä näin tarkistuksineen. Teemme sen koneellisesti. One more to vote. Any... Okay, let's close. Vielä yksi on äänestämättä. Äänestys päättyy. 34 puolesta, neljä vastaan, ei tyhjiä ääniä. Thank you very much, Marianne. Kiitoksia, Marianne. This is a thick one. It must be your fault. Which one are you doing? are you doing the regulation first or the... Um, Okay, so this is um, Arlene's report on... Ja nyt on meillä Arlinin mietintö, sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi. Ovat kaikki valmiina. Oletko sinä valmis, Pablo? Hyvä. Kompromissitarkastus A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus D, E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen osa Jean-Paul, onko kaikki kunnossa? Minä olen nyt sivulla neljä, ensimmäinen osa F-stä. Hyvä, vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Toinen osa puolesta, vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 258. Me emme äänestä siitä, se raukeaa. puolesta. Sitten tarkistus 260 puolesta. Puolesta. 260. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukea. Kompromissi I puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 suullisella tarkistuksella. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten tämä tarkistus suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jurin tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi X kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 suullisella tarkistuksella. Suullinen tarkistus ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten näin muutettu tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 on vedetty pois. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envin tarkistus 1, suullisella tarkistuksella suullinen tarkistus ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 92 on katettu, 93 on katettu, 94kin on katettu. Kyllä. Kompromissi R. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 on katettu. Sitten tarkistus 101, suullinen tarkistus ensi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan tyhjää. Voisimmeko tarkistaa tämän? 103 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 jurilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 5 puolesta A. Tämä raukesi. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestetään koneäänestyksenä näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta, ei ketään vastaan ja yksi tyhjä ääni. Tehdäänpä tämä uudelleen nyt lainsäädäntö. Päätöslausemasta äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestäkää. Vielä yksi. Joku ei ole vielä painanut nappia. Kiitos 39 puolesta ja ketään vastaan ja yksi tyhjä ääni jälleen. Kiitoksia oikein paljon. Erinomaista työtä Arlin. Where's part two? Here. Sitten seuraavaksi menemme tähän direktiiviä. Me tarvitsemme tämän henkilökunnan vaihdon. Ovatko kaikki valmiina? Compromise. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyt. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 Libe puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tässä on erimielisyyttä. Olettakaa äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hyväksytte 20 puolesta, 19 vastaan, yksi tyhjää. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 11 raukeaa. Libe 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta Tämä on tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 1. Voidaanko nämä ottaa nipussa? Emme voi.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 Joku ei äänestä. Äänestys päättyy. 23. 23 puolesta, 15 vastaan, selvä. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Seuraava tarkistus raukeaa. Libe 2 puolesta. Libe 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N, M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi en puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Libe 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Libe 9. Vielä yksi äänestys. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Tarkistetaan, teksti tarkistettu äänestys alkaa. Vielä yksi äänestys. Äänestäjä. Äänestys päättyy 39 puolesta. Kukaan ei ole vastaan. Yksi tyhjää. Sama malli kuin ennen. Ja lainsäädäntö päätöslauselma. Ihmiset ovat poistumassa, älkääs nyt vielä. Kaksi äänestystä vielä. Vielä yksi äänestäjä. 39 puolesta ei tyhjää. Y- ei kuka vastaa. Hyvin tehty Anliin. Because people have been congratulating me that I don't want to... Haluan vain sanoa, koska ihmiset ovat täällä onnitelleet minua, että en halua ottaa kaikkia kunniaa itselleni. Haluan kiittää varjoesittelijöitä. He ovat olleet erittäin ansiokkaita. Ja erityisesti Rajastinalle, joka teki erittäin paljon töitä. Eli kaikille muillekin kiitokset tästä. Um, paljon kiitoksia. Esittelijä on ilmoittanut ilmoittanut aikomuksesta ryhtyä neuvotteluihin selvittääkseen mahdollisuudet ensimmäisen käsittelyn sopuun, eli puheenjohtaja esitteli ja varjoesittelijät kuuluvat neuvotteluryhmään. Mandaatti on se, mikä valiokunnassa juuri äänestettiin. Eikö tästä muuta tarvitse sanoa? Selvä. Raportoimme neuvotteluista edistyksen mukaan jota meidän edellä neuvostoa. Menee kuukausi vielä suunnilleen ennen trilogia. Kuka halusi puheenvuoron? Oh, Robert. I personally think that, um... Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on virhe. Meidän pitäisi ensin mennä täysistuntoon ja äänestää tästä tekstistä, eikä heräisi tätä päätöslausumaisten keskustelun neuvoston kanssa. Mielestäni tämä ei ole kovinkaan demokraattinen tapa toimia. Meidän tulisi kunnioittaa jokaisen MEPin oikeutta tehdä tarkistuksia, jos he niin haluavat. Jos me ensin menemme suoraan neuvottelemaan neuvoston kanssa, niin sitten meillä on kompromissi, joka kieltää suurimmalta osalta kollegoilta mahdollisuuden vaikuttaa tähän tekstiin, joten minä noin periaatteellisesti olen eri mieltä siitä, miten me käsittelemme tätä. Kiitos, Robea. Aika usein tässä valiokunnassa olemme tehneet sen hyödyllisen manöverin, että menemme istuntoa, kun meillä on trilogissa pikuja. Se on ylimääräinen keino lisätä paineita useammassa kokonaisuudessa. Ymmärrän sinun näkökantasi mutta toinenkin tekniikka on hyödyllinen pitää mielessä. Joten jollei täällä valtavaa vastustusta etene trilogin aloittamiseksi, lähden siitä, että siitä on sovittu. Korin. The argument is not only... Niin, minun mielestäni argumentti ei ole, kun menemme täysistuntoon pelkästään se, että me saamme luotua enemmän painostusta, vaan myös se, että meillä on vahvempi mandaatti täysistunnolta ja sen takia minusta olisi hyvä mennä täysistuntoon ellei sitten ole jotain objektiivisia syitä olla menemättä täysistuntoon tämän kanssa. Mutta en näe, miksi emme niin tekisi. 39. 39 nolla valiokunnassa. On aika vahva mandaatti. Esittelijä sanoi, että hän haluaisi neuvotella. Minä haluan. Minä haluaisin puhua ymmärrän Robertia. On aikaa, jolla me olemme erimielisiä, jolla on konflikteja. Tässä kokonaisuudesta meillä on ollut laajat keskustelut komission jäsen Barnierin kanssa, iso kuuleminen. Tämä on jossain määrin tärkeä kysymys. Yritämme täyttää aukkoja ja porsareikiä. Komissaari on pitänyt meitä kiirehtimään. Emme niin luovu mistään. Ongelma on, kuten todetaan, että siis on täynnä. Meidän täytyy tämä paikka. Jos minä kokisin, että mä olisin kiistanalainen, että meidän täytyy mennä täysistuntoon, mutta tämä ei ole kiistanalainen ja meidän täytyy vähän vauhdittaa prosessia, aloittaa neuvottelut. Meillä on etua siitä, että neuvosto perässä. Meillä on parlamentin mahdollisuus määritellä esityslistalle, jos odotamme myös tämä junasta. Joten periaatteessa olen Robertin kanssa samaa mieltä, mutta sääntöä pitää soveltaa joustavasti parlamentin etujen mukaisesti. Okay, I... Sven. Oh, sorry. Me, there are two different issues now. Minulle tässä nyt on kaksi eri kysymystä. Yksi liittyy tähän mietintöön ja sitten meillä oli yleisempi argumentti Robertilta Tämä vähän yleisempi argumentti. Ehkä meidän tulisi keskustella siitä ihan kunnolla. Mutta en kuullut ketään, joka vastustaisi sitä, että miksi tämä mietintö menee täysistuntoon. Tässä oli yleinen perustelu. Tiedän, että tästä on keskusteltu hyvin paljon eri valiokunnissa, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että aina kun menimme mietintöimme täysistuntoon, jotka olivat hyvin teknisiä. Oli hyvin vähän tarkistuksia. Usein Ekonin äh, mietinnöt menevät ilman muutoksia läpi täysistuntoon, koska jos tämä valiokunta äh, on samaa mieltä asioista, niin silloin siinä on taustalla tietynlainen auktoriteetti ja halusin kiittää esittelijää hänen työstään tämän mietinnön parissa. Enkä tässäkään yhteydessä näe mitään syytä antaa sellaista viestiä, että joku on vielä tämän mietinnön suhteen. Minä en näe tässä mitään vahvistusta. Mielestäni tämä on vain lykkäys. Meidän pitäisi miettiä, että miten käsittelemme tätä ensin koordinaattoreissa ja myöhemmin tässä valiokunnassa, koska Robertin argumentti oli yleinen, mutta minä en tämän mietinnön kohdalla näe mitään syytä muuttaa normaalia menettelytapaa. Tämä on minun mielipiteeni. Oh. <clears throat> Thank you. Um, Kiitoksia. Olen samaa mieltä Robertin kanssa – siitä, että yleisesti politiikkamme on ollut se, että menemme täysistuntoon. Ja tämä on tietysti periaatteellinen kysymys ja, ja suurimmassa osassa tapauksessa näin täytyy toimia. Mutta minä olin, olisin tässä taipuvainen kannattamaan esittelijää, että emme niin tekisi, koska meidän ymmärtämyksemme yhteisymmärryksemme sekä poliittisten ryhmien että neuvoston että komission kanssa näyttäisi siltä, että tässä on aika suuri konsensus, eli tuskinpa tässä on mitään suuria kysymyksiä, joista vielä pitäisi neuvotella tai joita pitäisi muuttaa täysistunnossa, eikä ehkä edes neuvoston kanssa. Eli teknisistäkin syistä olisin taipuvainen ajattelemaan, että tässä voitaisiin vetää mutkat suoriksi, mutta toki olen kiinnostunut kuuntelemaan tätä keskustelua. Ja e, ehkä olisi hyvä tehdä jonkinlainen periaatepäätös siitä, mikä on yleinen käyttö, toimintamallimme tässä. En oikeasti usko, että kaikkien täytyy poita sitä Silvi, täytyykö sinä? Me tuomme Arlinin ehdotusta, vaikka muuten olisimme Robertin kanssa samaa mieltä. No, kuulkaapas ymmärrä, että meillä on eri suuntaan meneviä mielipiteitä. Ymmärrä, mitä KB sanoo, mutta sanon, että tässä valvontapaketissa, jos emme olisi voineet tehdä tätä äänestystä, joka sai neuvoston hikoilemaan kesällä, jos olisimme äänestäneet alkuperäisestä kannasta valiokuntakäsittelyn jälkeen ja sitten olisimme neuvotelleet, mitä me olisimme tehneet saadaksemme vääntöä. Tämä on tärkeä työkalu. Jos voisimme mennä täysistuntoa kaksi kertaa. Karjalan mietinnössä me mietimme tätä, ei tässä valiokunnassa. Jos voisimme täysistuntoa kaksi kertaa kerran nyt, äh, painetta lisätäksemme, olisi oikein tyytyväinen. Robert olisi tyytyväinen. Robert olisi demokraattinen ja minä voisin listaa paineita. Me pyrimme siihen. Mutta tällä hetkellä tukisin esittelijä. Markus. Äh, Minäkään halua pitentää tätä menettelyä, mutta MIFID ja MRD liittyy toisiinsa äh, markkinarakenteet ja väärinkäyttöjen valvonta äh, on nyt se, mistä äänestimme. Minä sitten kysyin itseltäni, miksi minä menen täysistuntoon, jos minullakin on ihan selkeä äänestystulos Mifidin kohdalla. Ja minä olen sitä mieltä, että on parempi mennä täysistuntoon, koska sitten voi kaikille kollegoille antaa mahdollisuuden osallistua tähän asiakirjaan. Ja juuri sinä, hyvä Sven, sinun pitäisi olla erityisen iloinen, että me viemme Mifidin täysistuntoon. Siksi sinun ei tarvitse tässä mitään kommentoidakaan. Okay. Uh, we'll... Selvä. Keskustelu jatkuu Elisa. Well, because they keep sticking their hands up, Arlene. No kun he Arlin nostelevat noita käsiä. In... Niin. Minä tuoksin vain Arlinia. Tässä tapauksessa pitäisi toimia toisin. Robertin kanssa olen periaatteessa samaa mieltä. Meidän pitää tehdä päätös, muuten tässä menee paljon aikaa. Periaatteessa olen hänen kanssa samaa mieltä, mutta tässä tapauksessa ei ole mitään syytä, miksi pitäisi muuttaa sääntöjä. Annette riittävän vo- vahva order. Tällä hetkellä ennen kuin meillä on yleinen ö, sääntö tästä, minä ehdottaisin, koska ymmärrän molempia kantoja tässä, ehdottaisin siis, että me voisimme nyt ajatella jotain pienintä yhteistä nimittäjää tässä asiassa. Niin jo yhteen, pienin yhteinen nimittäjä sekä sinulle että puheenjohtajalle, jos tässä on riittävästi epäsopua tai, tai eh, kantojen erilaisuutta, niin silloin olisi syytä mennä täysistuntoon. Tämä siis ikään kuin yleisenä sääntönä, jos nyt muistellaan sixpack keskustelua, niin eh, se nyt on hyvä esimerkki. Minä kannattaisin tällaista pienemmän yhteisen nimittäjän periaatetta, sillä Robert on ihan oikeassa, että joskus on ihan parempi mennä täysistuntoon. Kiitos. Toimimme esittelijän tavoitteen mukaan me olemme hyden mukaistaneet jo Arlinin ja Markusin mietinnön. Nyt meillä on kahdet trilogit, joilla on merkitystä eikä täysistuntoäänestys. Seuraava äänestys ymmärtääkseni on Euroopan talouspolitiikan koordinaation ohjausjakso. Okay. Oh, I've just put my card away.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 tyhjää. Tar- suullinen tarkastus on hylätty. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Afka kaatuu 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sulle tarkistus kompromissiin C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta tarkistus sullisesta tarkistuksesta. Sulle tarkastuskompromissiin C. Suullinen tarkastus vain. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 24 vastaan. Selvä. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Oh. Aloitetaan uudestaan 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys jotain. Kohta 24 puolesta vastaan hyväksytty. Jokaisella sihteeristä on tapassa tehdä kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkastus 51. Suullinen ensin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Muutettuna 51. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Anteeksi, kom- kompromissi I puolesta. Ei edelliset raukesivat ilmeisesti, vai ei? 51 jälkeen on mennä kompromissi iihin. Enpä tiedä miksi, mutta näin se kuulemma on. Kompromissi i puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyttö. Miksi tässä on tarkistus 54? Työllisyys 22 kohtaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistusta, tarkistukseen 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Selvä. Suullinen tarkistus 57. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäkaksi, seitsemäntoista hyväksytty. Muutettu 57 puolesta. Vastaan.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 Tarkistettu tarkistus on kaatunut. 59 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hämmentävää. Tarkistetaan ensimmäinen osa 59. Keskeltä puuttuu käsiä. Viestiä ei tule keskeltä. Kertokaapa, mitä minä äänestän. Se kaatui 2020 äänin. Jälkimmäinen osa. Jälkimmäinen osa elektronisesti. Ah, tässä ei ole järkeä. Täytyy poistaa sanat jälkimmäisessä in the latter. Ja sinne toteaa, että recommendations should aim at. Pitäisi, suositusten pitäisi kohdistua. Ja sitten pidä toisesta osasta äänestäkää vastaan. Niinhän se menee. Kolme vielä. Äänestämässä yksi niistä on minä. Sori. Kaatuu 15.25 vastaan. 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. J puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti puolesta, kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K. Vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta va- vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, äh, hyväksytty in favor, against. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kompromissiin M. Tämä tulee Allelta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestämään, äänestäneet? Tämä on hylätty. Seuraavaksi suullinen tarkistus vihreiltä puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hylätty. Sitten meillä on kompromissi M kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty, luulisin, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. Oh, hang on. Oh, we changed. Oh. <laughs> This is the second part. Tämä on siis toinen osa kompromissi M-stä. Anteeksi, N-stä. Oletko kaikki äänestäneet? Tämä on hyväksytty 2019 äänin. Ja nyt kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta, vast, puolesta 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten me menemme itse asiassa AFKO 6 puolesta vastaan tyhjää. En nyt näe, mitä tuolla keskiosassa tapahtuu. Voimmeko tarkistaa tämän koneellisesti? Jos kaikki ryhmät eivät äänestä, en voi sille mitään. No niin, Äänestys päättyy. Hyväksytty 2019 ääni. Minusta oli hyvä tarkistaa tämä koneellisesti. Afko 4 puolesta vastaan. Minun täytyy tarkistaa taas koneellisesti. Olen pahoillani. Aldelaisten täytyy nostaa kätensä. Eihän tästä muuten tule mitään. This is AFCO 4. Tämä on AFCO 4. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksi henkilö ei ole äänestänyt. Äänestys päättyy. 23 puolesta 16 vastaan. AFKO 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan. Nyt olen taas hämmentynyt. 10103. Tarkistamme koneellisesti. 103. Noin, 15 puolesta 22 vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko, mitä? Afko 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi S puolesta vastaan, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai miksi tämä siis raukeaa? Empl 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T. 114. Mikä oli tuo äänestyksen tulos 114? Voted employment. Hylätty. Äänestimme myös työllisyysvaliokunnan 34 tarkistuksesta ja sekin hylättiin. Sitten menemme kompromissiin T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Compromise U in favor. Compromise U. Extensions that's carried. Compromise hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. So these, these we don't vote. Yeah, Seuraavista sitten ei äänestetä. Seuraava on työllisyys kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 27 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Työllisyys 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten IMKO. IMKO kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO viisi puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se oli hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Kyseessä on IMCO 5. Voted, votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.18 äänin. IMKO 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpa Afko 13. Se oli hiukan siinä ja siinä. Afko 13. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 14 vastaan aika selvästi hyväksytty. Afko 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Afko 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty 18 puolesta 19 vastaan. Afko 18 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se oli hylätty, mutta tarkistamme vielä. Afko 18. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 22 vastaan. Afko 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Fem. Fem 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Fem 2 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Fem 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Fem 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 10 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää, hylätty. Fem 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Fem 12 puolesta vastaan tyhjää, hämmentävää. Tarkistamme FEM 12 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 18 puolesta 20 vastaan. Hylätty. Sitten johdantosan kappaleet. Neljä puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus neljä. It's closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 1919. 19. Alkuperäinen teksti äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Ei sittenkään. Menemme seiskaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys C puolesta vastaan, eh, D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys F ei, siitä ei äänestetä. Imko A on seuraava puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Fem A puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty. Fem B puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty. Fem C puolesta, vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan vastaan tyhjää. Voimmeko... Montako näitä on? Can, can we... Whoops. Okay, citations down to ten Okay. Kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, siis nämä kaikki. Sitten on esittelijän ta- suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitäs me nyt teimmekään? Me taisimme äänestää näistä kaikista. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko tekstistä tarkistuksineen koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä muutama on äänestämättä. Äänestys päättyy. 30 puolesta kahdeksan vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Kiitoksia oikein paljon. Ooh. That's the end of the votes. Siinä äänestyksen loppu. Paljon Nyt annan puheenjohtajuuden Pavlolle, joka käsittelee viimeisen esityslistan kohdan. Dear colleagues, we move to next item. Hyvät kollegat, menemme sitten seuraavaan. Menemme julkinen talous emussa mietintöön. Kuten tiedätte, esittelijä on Alfredo Pallone ja tämä on, perustuu komission julkistamiseen Eh, vuonna 2011 tässä julkisia, julkista rahoitusta koskevassa lehdessä. Annan sitten puheenvuoron herra Pallonelle. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti myöskin, koska monet kollegat ovat väsyneitä ja he voivat kyllä lukea tämän lausunnon Minä olen jakanut tämän julkinen talous emussa ohjelman neljäsen, neljään tärkeään osaan. Ne ovat neljä ikkunaa, jotka käsittelevät tämänhetkistä tilannetta, jäsenvaltioiden välisiä eroja, budjettien konsolidointia ja kasvun merkitystä, joka minun mielestäni onkin tärkein asia. Minä uskon, että olemme tehneet paljon. Olemme nähneet, että on kilpailukykyeroja ja julkisen talouden eroja jäsenvaltioiden välillä ja tämä vaikuttaa talouskehitykseen ja myöskin poliittiseen vakauteen. Taloushallinto josta sovittiin Euroopassa, eli six-pack ja two-pack ovat tärkeitä kysymyksiä, tähän otamme vielä finanssipoliittisen sopimuksen ja kaikki asiat, joita olemme tehneet Euroopan vakausmekanismin suhteen, niin voimme huomata, että olemme todella tehneet edistysaskelia, mutta tämä kaikki ei riitä. Siinä mielessä, että me olemme kyllä varmasti lisänneet Euroopan uskottavuutta ja ne noudattaa paremmin budjettitavoitteita, jotka ovat nyt kestäviä, mutta ne eivät yksin riitä. Nyt kun mennään toiseen ikkunaan, joka koskee eroja jäsenvaltioiden välillä, niin jäsenvaltioiden välillä on ihan merkittäviä eroja, mitä tulee talouskasvuun, mutta myöskin julkisen talouden vakauteen. On suuri ero pohjoisen Euroopan maiden ja Etelä-Euroopan maiden ja Keski-Euroopan maiden välillä. Myöskin mitä tulee taloudelliseen kilpailukykyyn, tämä johtuu erilaisista tekijöistä Joissakin maissa on esimerkiksi hyvin paljon byrokratiaa, kun toisissa ei. Toisissa maissa ympäristö on yrittäjyydelle suotuisa, toisissa ei. Tämä liittyy myös digitalisointiin, tiedotukseen ja ymmärtymykseen. näistä asioista joissain maissa on enemmän tiedotusta ja ymmärtämystä kuin toisissa. Eli tilanteet ovat hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa. Selitänpä tämän asian vähän paremmin. Suositukset, jotka neuvosto antoi ohjausjaksolla, eivät voi olla samoja kaikille jäsenvaltioille, koska tilanteet ovat täysin erilaiset ja siksi joissain jäsenvaltioissa täytyy ryhtyä suurempiin ponnisteluihin, toisissa pienempiin tietenkin jäsenvaltiota pyydetään hyvin voimakkaita rakennemuutoksia. Ne ovat niitä valtioita, joiden julkinen velka on paljon suurempi kuin muissa. Ja näiden muutosten täytyy todella olla rakennemuutoksia, kun puhumme julkisen talouden vakauttamisesta. Niin hyvä tasapaino julkisessa taloudessa on ennakkoehto kasvun ja työllisyyden edistämiselle. Kollegatkin voisivat keskustella tässä joissakin maissa, mukaan lukien omaani, koska en minä halua tässä mitenkään panna päätäni hiekkaan eletään yli omien varojen ja annetaan tavallaan seuraaville sukupolville tämä julkisen velan ongelma. Tämä on tilanne, jossa nyt sitten markkinat hyökkäävät. Tämä on kuitenkin, nämä ovat ponnisteluja, joita meidän täytyy tehdä julkistalouden vakauttamisen suhteen. Olemme tehneet paljon, mutta meidän täytyy tehdä varmasti enemmän komission tehtävä on myös nostaa esiin niitä myönteisiä ponnisteluja, joita monet jäsenvaltiot tekevät Euroopan reuna-alueilla. Mutta vielä eräs asia, joka on sanottava aivan selvästi ja se liittyy myös minun näkemykseni taloudesta. Budjettien vakauttaminen, täytyy, siinä täytyy keskittyä enemmän Mm, menoihin perustuvaan vakauttamiseen, menoihin perustuvaan leikkauksiin, eikä niinkään tuloihin perustuviin leikkauksiin, koska tällä tavoin vähennetään taantumariskiä ja saadaan aikaan kasvua keskipitkällä aikavälillä. Jäsenvaltioiden täytyisi yrittää välttää sitä, että nostetaan tällaista fiskaalista painostusta. Mitä tämä tarkoittaa, koska mm, saatetaan joutua noidan kehään ja syntyy paljon ö, tällaista tyhjäkäyntiä, jota ei voida välttää. Mitä tulee kasvun velkaan, niin minulla on sellainen näkemys, että säästötoimenpiteet yksin eivät riitä. Me tarvitsemme finanssipoliittista vakauttamista, joka tuossa vaakana on, vaarana on, että taantuma pahenee. Syntyy tällainen noidan kehä, jossa velka ja taantumaa pyörivät kehää. Meidän täytyy vakauttaa kasvu Eh, ilman mitään dogmia, vaan realistisesti ja pragmaattisesti. Ilman kasvua emme pysty myöskään budjetteja vakauttamaan. Mm, meidän täytyy siis leikata menoja eikä pelkästään nostaa veroja. Sitten annan puheenvuoron varjoesittelijöille ensin sosialistien edustajalle herra Vanmioki. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle hänen mietintöluonnoksestaan, joka on hyvin tiivis, lyhyt. Ja toisin kuin hän juuri sanoi, on erittäin dogmaattinen, mitä tulee budjettipolitiikkojen analyysiin sillä tämänhetkisen talousdebatin ydin on siinä, millaista budjettipolitiikkaa meidän täytyy mm, harjoittaa, kun lama tai taantuma on tulossa Eurooppaan. Ja tässä on kaksi raporttia syyskuulta 2011 ja toinen on heinäkuulta 2012, mutta ongelma on siinä, että konteksti on kehittynyt tai ympäristö on kehittynyt näiden kahden välillä. Ja kun ensimmäisen kohdalla silloiset indikaattorit näyttivät, että vakauttaminen ja, ja, ja konsolidointi edistyvät. Tällä hetkellä on vaikea olla samaa mieltä. Euroalue on ajautunut taantumaan keskimäärin miinus 0,2 prosenttia 2012 miinus 0,2 prosenttia eh, ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ja valitettavasti komission eh, raportti voi vain todeta, siteraan, Euroopan talous ei ole täyttänyt eh, siihen asetettuja toiveita silloin, kun viimevuotinen raportti julkistettiin. Eli tästä voi päätellä sen, mitä komissio ei valitettavasti totea. Toisin sanoen eiliset menetelmät ovat epäonnistuneet. Jos nämä ankarat säästötoimet ö, toimisivat, niin sitten Kreikka olisi tällä hetkellä kilpailukykyisin ö, talous, koska siellä ö, palkat ovat alhaisimmat. Ö, voidaan kyseenalaistaa teidän tekemänne diagnoosi jota myös alustuksessanne korostitte. Onko niin, että koska on tuhlattu liikaa, niin sen takia asiat ovat menneet määrän suuntaan, vai johtuuko se siitä, että suurimmassa osassa maista veroja on alennettu? Jos katsotaan, mitä viimeisten kymmenen vuoden aikana on tapahtunut, suurin osa maista on ö, menoja vähentänyt, ö, mutta tämä johtuu myös siitä, että verojen alennukset eivät ole sitten aiheuttaneet niitä kasvuvaikutuksia, joita odotettiin. Tämä on siis eri diagnoosi ja te itsekin tunnustatte tai myönnette yhdessä kohtaa, että täytyy olla tarkkana ettei julkisia investointeja leikata liikaa ja haluan kiinnittää huomiota yhteen Ranskan käännöksen mielenkiintoisen kohtaan, jossa sanotaan, se on kohdassa yhdeksän, tämä ei ole johdantoosan kappale, vaan kohta yhdeksän sivulla viisi, niitä varten, joilla on tämä paperi. Muistutan, että tärkein elementti tässä raportissa ö, on ö, tärkeää pikemminkin nostaa menoja kuin lisätä tuloja. Ja tämä on, tässä on selkeästi virhe, koska minä jo luulin, että tässä oltiin keinesiläisissä ajattelumalleissa, mutta se ei taida olla teidän filosofianne. No niin, vakavasti puhuen. Kesäkuussa tässä eh, taloudellisessa, talouspoliittisessa keskustelussa tapahtui käänne. 28. ja 29. kesäkuuta pidetyssä huippukokouksessa tunnustettiin, että tätä strategiaa piti vähintäänkin tarkistaa. Ja kasvusopimus, joka solmittiin, eh, sanoo, että resursseja täytyy saada käyttöön, jotta voidaan käyttää tukea investointeja ja siten satsata tulevaisuuteen. Tuon jälkeen keskuspankkikin on ilmoittanut, että se aikoo puuttua asiaan, jotta valtion velkakeinottelu laskee. Espanja ja Portugali ovat saaneet uudelleen neuvottelun alijäämien alentamiseen, koska ne tietävät, etteivät pysty vuonna 2013 pysymään 3 prosentin rajassa, kun taantuma iskee. Ja herra Mario Montikin teidän maassanne itse on sanonut, että tarvitaan kultaista sääntöä, joka jättää julkiset investoinnit pois alijäämän, äh, alijäämän laskelmista, kun Italia on se, jolla nyt sitten on näitä ylijäämiä, rakenteellisia ylijäämiä. Äh, joten julkiset investoinnit ovat keskeiset. Kasvusopimus, siis valtiontalouden vakauttamista koskee ja se on tietysti edelleenkin toivottava keskipitkällä aikavälillä ja tässä toivotaan, että näitä vakauttamistrategiat, että ne olisivat erilaisia eri maiden kohdalla ja että ne edistäisivät kasvua. Investointeja täytyy edistää tulevaisuuden nimissä. Olen siis pahoillani siitä, että en löydä täältä tätä uutta lähestymistapaa, josta parhaillaan keskustellaan koko Euroopan tasolla. Äh, se ei teidän mietintäluonnoksessanne ja sen sävyssä äh, näy. Äh, tässä edelleen käytetään näitä komission reseptejä, jotka ovat ihan selvästi epäonnistuneet ja haluan myös korostaa sitä, että parlamentin roolina on osana tätä epäonnistumista, jossa me olemme olla hieman edellä ja toivon, että voimme työskennellä yhdessä teidän kanssanne, jotta voimme välttää sen, että olemme myöhässä tämän asiakirjan kokonaisuuden suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten alderyhmän puolesta herra Parrero italiano. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään puhun italiaa. Äh, Eero Pallonen kunniaksi, joka on tämän mietinnön äh, kirjoittanut. Äh, haluaisin puhua vain kaksi minuuttia. Liberaalit varmasti helposti pystyvät tukemaan tätä mietintöä, koska täällä on paljon asioita, joista olemme samaa mieltä. Esimerkiksi minä uskon, että tasapainoinen budjetti on ennakkoehto kasvun mm, saavuttamiselle. Tämä on tärkeä tieto. Jos ajattelemme esimerkiksi Espanjaa, niin viimeisen neljän vuoden aikana lama ei ole vielä alkanut, tai säästötoimenpiteet eivät ole vielä alkaneet. Joissain alueilla näin on täytynyt tehdä, mutta meillä on ollut viimeisen neljän vuoden aikana noin 89 prosentin vaje BKTstä. Vielä ei siis ole päästy säästötoimenpiteisiin. Tällainen yksityisen investoinnin crowd out tarkoittaa, että ei ole määrärahoja, investointeja ja tämä on vaikuttanut 50 PKT: BKT, ei ole kasvua ja ei ole työllistä, ei voi saada takaisin niitä rahoja, joita tarvitaan. Minä ja sosiaalidemokraattinen esittelijä, jotka teemme EKPstä mietintöä, Äh, muista myös Göran Perssonin suositusta, joka hän oli 90-luvulla Ruotsin pääministeri ja äh, voida, kun puhutaan säästöistä kasvun ennakoehtoina, niin hän kertoi minulle, koska äh, tapasimme metsäpolitiikan puitteissa, hän sanoi, että ensimmäisenä vuosina, kun minä tulin sosiaalidemokraattisen hallituksen pääministeriksi, minä leikkasin julkisia menoja 10 prosentilla PKT. Ja hän teki leikkauksia kaikissa menoluokissa tasapainottaakseen budjetin ja kaksi vuotta sen jälkeen tuo maa nousi ulos talouskriisistä. Tänä päivänä Joran Parso tekee, järjestää joka paikassa maailmaa konferenssia siitä, miten selvitä vaikeasta talouskriisistä. Me voimme varmaankin keskustella tästä asiasta, mutta me liberaalit olemme johdonmukaisia tässä asiassa. Minä olen nyt kohta kolme vuotta täällä valiokunnassa selittänyt, että meidän mielestämme tasapainoinen budjetti on ähm, tarpeen kasvun saavuttamiseen ja luottamuksen äh, saavuttamiseen. Sitten Esittelijä Palonen kanssa olemme samaa mieltä siitä, että jotta tähän tasapainoon päästään, täytyy ensin leikata menoja ennen kuin nostetaan veroja. Olemme samaa mieltä tästä. Me katsoa, miten tämä menee, mutta tässä asiassa olemme kyllä samaa mieltä. Ja mekin olemme sitä mieltä, että jotkut illakin jäsenvaltiolla ehkä on mahdollisuus alentaa näitä julkisia menoja. Esimerkiksi infrastruktuuripolitiikassa tehdään mm, tällaisia huippunopeita junia esimerkiksi ö, otetaan ö, käyttöön maissa, joilla tällä ei ole mitään loogista pohjaa, tai sitten ö, on Etelä-Euroopan maita, joissa vieläkin kasvaa ö, niiden ihmisten määrä, jotka työskentelevät julkisella sektorilla. Ja silloin ö, menoista ei saada säästettyä meidän mielestämme. Asia, joka pidin eniten tässä edustaja Palonen mietinnössä on kohta 14, jossa kehottaa jäsenvaltioita selventämään hallinnon eri tasojen alue- ja paikallishallinnon vastuuta. Minä, kun olen katalaani, kyllä hyvin ymmärrän tämän pyynnön. Meidän täytyy puhua näistä valtioista, joissa ähm, julkiset menet ovat hajautettuja, mutta veronkeruu on keskitettyä. Espanjassa mielessäni on nyt tällainen syyttelypeli käynnissä keskushallinnon ja joidenkin alueiden välillä sitä voidaan sanoa, että koko maassa mennään huonosti, koska joillain alueilla menot ovat paljon suuremmat kuin tulot. Mutta tästä asiasta olen mm, hyvin samaa mieltä esittelijän kanssa ja varmaan pääsemme hyvään yhteisymmärrykseen tästä mietinnöstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Tramosa Yvalsel. Ja sitten vihreiden puolesta herra Kiikolt, olkaa Gracias, president. Kiitos puheenjohtaja. Useampia nopeita huomioita. Olen Bas Eichhautin varjosittelijämme korvaaja tänään. Peruskantamme Tähän on hyvin samanlainen. Me uskomme kestäviin, kestävään julkiseen budjettiin, finanssipolitiikkaan. Tässä mitä se saavutetaan, sillä on väliä, niin kuin keinollakin. Näistä komission raportointi. On hyvä tapa, on hyvä, että tästä on syvällistä työtä, Olin esittelijänä edellisessä mietinnössä, joka katsoi myös tämän. Me uskomme, että meidän pitäisi olla yksityiskohtaisempi kuin komission luonnos. Komissio on käyttänyt paljon vaivaa analysoidakseen monia asioita, kuten budjettikertoimen. As it stands, we are not clear enough on, uh, on... Ei, mutta meillä on velvollisuus kommentoida komission kantaa. Pitäisi esittää institutionaalista rooliamme, tehdä selkeä teksti. Olen monien esittelijä yleisten kommenttien kanssa terveellä pohjalla tämän julkisen sektorin rahoituksen kanssa ja tasapainottamisen kanssa meillä on nämä keskustelut ollut. En toista tätä. Se, missä emme ole samaa mieltä, Vaan sitä a priori sanoa, että painottamisen pitäisi tuo, joko menopuolella tai tulopuolella. Verojen paino ja vaikutus kasvuun on epäselvä. Meillä on Pohjoismaat, joissa on korkea, korkea veroaste. Ne ovat vauraimpia ja onnellisimpia maita maailmassa. On maita, joissa on korkea veroaste, josta voidaan esittää kysymyksiä. Mukaan lukee maa, jossa tällä hetkellä olemme. Mutta en kommentoi tätä. sen määrä, jolle olennaista vaan kuka verot maksaa ja mitä sillä rahoitetaan. Joten julkisen sektorin rahoitusongelmat eivät ole sellaisia, että niistä voi puhua yleisluonteisesti. Joskus on parempi korottaa veroja, joskus parempi vähentää menoja, joskus on parempi investoida kasvuun. Kyllä minä poliisin politiikkamiksistä. Olisi varoinen yleistyksen suhteen. Onko sitten budjettien tasapainottamisessa, jossa meidän on toimittava voimakkaasti. Not... Meidän täytyy olla erittäin herkkiä sen suhteen, että emme vahingoita välttämättömiä tavoitteita, tavoitteita, joista olemme äänestäneet ja kannattaneet. että meillä täytyy olla tiukkaa kieltä kummallakin sektorilla. Aina tarttua, tarttua jonkin sektorin ongelmiin ja sitten työllisyyttä pitää parantaa, meidän pitää investoida tulevaisuuteen. Voisimme todeta jotain tässä. Varmasti teemme tarkistuksemme. Meillä on meillä on yhteistyötä. Toivottavasti me jotain voimakasta. Tässä on jonkinlainen tulkkausongelma, mutta puhun englantia. Englanti ei voi olla... Kyllä varmaan ymmärrät englantia, niin... you, schon. And... Sinun englantisi on oikein hyvä, Sven. Kiitoksia. E, se R ja Qn jäseniä ei ole, joten annan sitten muille jäsenille puheenvuoron. Rouva Podimata, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President, and I would like also to thank... Kiitoksia. Kiitoksia uh, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen puheistaan ja alustuksesta. Muutama kommentti tästä hyvin mielenkiintoisesta aiheesta minun osaltani. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että kun kerran olemme keskellä tällaista hyvin vaikeaa taloudellista ja yhteiskunnallista kriisiä, meidän pitäisi pitää mielessämme, että on joitakin kysymyksiä, joihin on vastattava, miksi ja miten. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että julkinen talous ei epäonnistunut ainoastaan johtuen kansallisista syistä, vaan kriisi itsessään ei johdu pelkästään julkisen talouden epäonnistumisesta, joten julkisen talouden epäonnistumisessa on varmasti hyvin paljon kansallista vastuuta, joka on huomioitava. Olotan, että e, ja ottaa poliittinen vastuu tästä tiedosta, mutta samanaikaisesti meidän pitää ottaa huomioon se, että epäonnistumiset julkisessa taloudessa liittyvät laajaan syys- järjestelmäongelmaan, joka meidän on tunnustettava, että se on olemassa ja se on vieläkin olemassa eh, talous- ja rahaliitossa. Joten diagnoosi yritetään löytää eh, vastaus kysymykseen miksi ja miten. Sitten sitten maakohtaisissa ongelmissa ja olosuhteissa on vaarana, että päädytään väärin johtopäätöksiin ja väärin ohjeisiin siitä, miten käsitellä tämä. Finanssipoliittinen vakauttaminen on tarpeen sekä taloudellisista ja sosiaalisista syistä. Se on ennakkoehto kasvulle, koska se on myös ennakkoehto sille, että taloudelliset toimijat toimivat, ostavat, myyvät, toimivat missä tahansa taloudessa. Samanaikaisesti finanssipoliittinen vakauttaminen ja julkisen talouden vakauttaminen ja luottamus meidän talouksiimme niin siltä vie pohjaa tämä säästötoimenpiteiden ja taantuman äh, noidankehä. Meillä on maita, täällä mainittiin Kreikka, mutta meillä on myös Irlanti, Portugali, Espanja. Tämä tarkoittaa, että meillä on maita, jotka hyvin johdonmukaisesti ovat panneet äh, täytäntöön näitä toimenpiteitä – joita niiltä on pyydetty panemaan täytäntöön, ja silti eh, ne ovat joutuneet tekemään hyvin voimakkaita leikkauksia viime vuosien aikana, mutta kuitenkin taantuma eh, vähentää niiden potentiaalia vakauttaa taloutta entisestään. Ja palatakseni omaan maahan, annan pienen esimerkin, että jokaisesta eh, sen sadan euron leikkausta kohti vastaan tämä finanssipoliittinen aukko, joka pystytään kattamaan, on alle 80 euroa. Ja meidän täytyy muistaa, että minkä tahansa taloudellisen hankkeen toteuttaminen, mukaan lukien yksityistämishanke, Siinä ei ollut mukana hyvät mahdollisille investoinnille, joten taloudellisten ongelmien lisäksi meillä on myös yhteiskunnallisia ja poliittisia ongelmia. Tämä koskee myös useita jäsenvaltioita, jotka kärsivät suurista taloudellista ongelmista, ääriliikkeitä, rasismia ja niin poispäin ja on merkkejä vakavasta poliittisesta kriisistä tämän yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin lisäksi. Tämä on hyvin huolestuttava aspekti ja johtopäätöksenä voisin sanoa, että minun suositukseni on, että koska useat näistä aspekteista ja toiminta-aloitteista – on huomioitu vähän aikaa sitten Euroopassa, meidän täytyy korostaa kansallisen lähestymistavan lisäksi eurooppalaista lähestymistapaa, joka on kansallisten toimien rinnalla jotka varmasti, jota on kyllä olemassa. Tämä ö, näkee talouspoliittiset ongelmat, finanssipoliittiset ongelmat osana kokonaispuitteistoa. Tämä on siis holistinen lähestymistapa, jossa rahoitusmarkkinoiden valvonta, budjettipolitiikat, integrointi, kasvun ja työllisyyden edistäminen yhteisten politiikkojen kautta ja rakenneuudistukset ja tässä vaiheessa meidän täytyy ne joko uudelleen määritellä tai uudelleen priorisoida, mitä tarkoitamme rakenneuudistuksilla ja millaisia rakenneuudistuksia me ensisijaisesti haluamme tämänhetkisessä tilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva Podimata. Seuraavaksi annan herra Pallonelle, eli esittelijälle puheenvuoro. Joo, kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä ö, demokraattinen vuoropuhelu on tarpeen, koska voimme päästä järkeviin kompromisseihin. En halua piilotella sitä, että halusin ottaa tähän muuhun erään ongelman ja Saiman sanoin myös ystävälleni Gigoldille, kun minä laitan tänne tällaisen hiukan haastavankin asian. Sanoin, että olemme samaa mieltä tasapainoista budjeteista kaikkien jäsenvaltioiden täytyy yrittää saada aikaan tiukkoja budjetteja, budjetteja. Mehän olemme täällä hyväksyneet Sixpackin, Twopackin, neuvosto on sopinut finanssipoliittisista sopimuksista. Me kaikki yritämme saada aikaan tasapainoisia budjetteja. Ongelma on se, että ilman talouskasvua. Ja tämä on se minun provokaationi. E, ei saada aikaan budjettien tasapainottamista, koska päädymme tällaiseen noidankehään, jos emme ymmärrä, että tämä noidankehä on se, että jos menemme taantumaan, niin silloin leikkaukset eivät koskaan tule olemaan riittäviä. Sitten leikkauksista. Ja kollega Podimaata, joka on henkilö, jota minä arvostan kovasti. Ja seuraan aina hänen suosituksiaan. Vaikka meillä on erilainen ideologinen tausta ja ajattelutapa, minusta on mukava kuunnella ihmisiä, joita pidän älykkäinä. Minä myöskin laitan tänne vähän provosoivia ehdotuksia onko mahdollista verotuksesti tai yrityksiä. Ei ole kyse pelkästään Kreikasta, Italiasta, Espanjasta tai Ranskasta, jossa verotustaakka on voimakas. Voidaanko saada aikaan kasvua, jos verotuksen taakka kohdistuu pelkästään perheeseen, yrityksiin meidän täytyy sopeuttaa tietysti lakeja Euroopassa, mitä tulee verotusjärjestelmiä ja niin poispäin. Mutta tämä, että keskitytään ainoastaan perheeseen ja yrityksiin verotuksessa, luoko se kasvua vai luoko se taantumaa? Eh, onko eh, oikeuden, oikeampi leikata julkisia menoja, koska julkiset menothan eh, ovat alueiden ja kuntien ja kaupunkien tehtävä. Ja minun mielestä täällä, siellä on ihan kauhistuttava ilmiö. Ja nyt vetoan Gigoldinkin meillä on menoja, jotka ovat aivan kauhistuttavia tietyillä alueilla, kun on tämä mm, tekosyy siitä, että on hajautettu verotusta. Minun mielestäni on oikein leikata julkista menoista, mutta tämä on minun ajattelutapani. Olen valmis kyllä kiistelemään tästä, koska julkisen talouden menoissa on usein sellaisia menoja, joita ei oikein voida ymmärtää. Nyt voimme käydä kiistelle tästä. Olen valmis ottamaan vastaan tarkistuksia. Olen valmis ottamaan kaikenlaisia älykkäitä ehdotuksia, joita voi tulla kollegoita. Mutta eh, täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että minun koulukuntani eh, on sellainen, että ajattelen, että jotta kriisistä päästäisiin ulos, tämä on eurooppalainen ja maailmanlaajuinen kriisi, meidän täytyy käynnistää kasvu ja keskutellaan siitä, miten tämä kasvu saadaan käynnistettyä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kiitoksia, herra Palone. Tarkistusten jättöaika on 19.10. ja 6.11. Tästä niistä keskustellaan. Ja silloin on myös äänestys niistä. Täysistuntoäänestys pidetään joulukuun täysistunnossa. Tässä tämänpäiväiset esityslistakohdat ja muistutan, että huomenna meillä on sitten kuuleminen pankkiunionista valvontaa koskien ja tämä alkaa yhdeksältä ASP 3G2 salissa. Kiitos kaikille.